Okay, can the people, members of the No niin, sitten DEVE-valiokunnan jäsenet, olkaa hyvä ja istutukaa uudestaan aloillenne. Voimme jatkaa esityslistan mukaisesti äänestystä 14. kohdasta unionin pelastuspalvelumekanismista. Me esittelijämme oli edustaja Zovko. Sopko, haluatteko tähän kärkeen sanoa jotakin? Puolen tunnin alustava puheenvuoro. Ei vaan. Ei mitään. Niin, siis haluatko sanoa jotakin? <laughs> Thank you very much and uh, thanks to... Kiitoksia. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka uh, osallistuvat tähän valmistelutyöhön. Siinä ei nyt noussut esille mitään sen kummempaa Oikein hyvä ehdotus. Ja sillä on tarkoitus edesauttaa Euroopan unionin pelastuspalvelutoiminnan järjestämistä tulevaisuudessa. Ollaankin nyt, kun kesäkausi tässä väistämättä lähestyy, täytyy muistaa, että viime vuonna oli äh, puheenjohtaja äh, nyt muistuttaa edelleen tästä, näistä seurustelukerhoista. Kuunnellaan esittelijän mieluummin kuin teitä. Niin kiitos. Eli että että viime vuonnahan äh, Euroopan unionilla äh, oli vastassaan lukuisia tragedioita, jotka äh, esimerkiksi metsäpalojen muodossa, jotka raivoisivat Kroatiassa, Portugalissa ja Italiassa. Ja toivomme, että esimerkiksi tämän järjestelmän perusta, tehostaminen sitten tulee näitäkin, näidenkin tilanteiden varalta pelastustoimia tehostamaan. Puheenjohtaja, kiitos. Nyt olisi ehdotus. että väänsetään koko nivaskasta yhdessä, koska kaikki muutosehdotukset ovat esittelijän hyväksymiä. Että äänestetään kaikista yhdellä kertaa. Sopiiko tämä? Hienoa. Anteeksi. Eli kaikki yhdessä puolesta, kaikki, kaikki muun muutosesitysten puolesta äänestävät ja se pystyy, että Siis puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Eli sitten itse lausunnosta nimenhuuto äänestys näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty 21 äänellä puolella, puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä. Kiitoksia tästä. Edustaja Zotko. Sitten suullinen kysymys kotonuun sopimuksesta. Minä olin siinä mukana tätä laatimassa. Siinä on muutama mu- muutos Muutosesta, muutosesitys 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutoset 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No tarkistamme tämän kakkosen sitten. Ei kun anteeksi, tämä oli, minä katsoin ihan väärää loppua. Muutosesitys 2. Siitä edelleen äänestys jatkuu. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki halukkaat, ovatko nyt äänestäneet, kaikki eivät ehkä haluakaan. Jos päättyy hylätty 11.11, eli hylättiin. Muutos kolme puolesta vastaan tyhjää. Senkin tarkistamme, hän siitä alkaa numero kolme. Ovatko kaikki äänestyshalulliset? Äänestäneet äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistamme senkin sitten. Äänsys siitä alkaa. Muutosesitys numero neljä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tässä äh, äh, kysymysluonnoksesta loppu, loppuäänestys Äänestys alkaa ja päättyy. 21 yksi äänin hyväksytty. Ja tämä jätetään, esitetään siis sovitusjärjestykseen. Sitten päätöslausana tähän ää, äh, suulliseen kysymykseen. Tulevat neuvottelut tästä kotonaista muutos 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme muutosehdotuksen 30, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 siinä kahdessa osassa, ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme 36 jälkimmäisen osan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää. Taisi mennä läpi, mutta tarkistamme varmin varmuuden vuoksi. 38 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selkein lukemin. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty ehkä, mutta tarkistamme 43. Tästä alkaa. Päättyy. tasapeli eli hylätty 11-11. Hylätty. Äänestys meni, tuli ja meni. 42 puolesta. Ja, mutta ei sitten no, voi jälkiä, että sitten lähteä ilmaan. No voit sitten tuolla täysistunnossa palata asiaan, jos tuo meni väärin mielestäsi. Se nyt kuitenkin on tuli jo valmiiksi. 42 kohdassa olemme nyt. Se oli hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, ainakin sen sitten vähän kompensoi. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näytti yhdeksän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Nyt kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta kol, ai, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa ensin puolesta vastaan. tyhjä Tarkistamme ensimmäisen osan numerosta 54. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Jälkimmäinen osa, ei, keskimmäinen osa puolesta. tyhjä Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tarkistamme kolmannen osan saman tien. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 55, nyt äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, jälkimmäinen osa toisen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan 59. 59. Ehkä hylättiin, ehkä ei. Olet kaikki äänestäneet. Hän päättyy. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme 64 kohdan tästä alkaa, päättyy, hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjä hylätty 66 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 Aha, se raukesi 76, puol- 76 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 79, M- mitä? Anteeksi, palataan askel taaksepäin, 75 äänestämme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Nyt 79 seuraavaksi siis, 79 puolesta vastaan. Ei kun 77 puheenjohtaja korjaa. 77 puolesta Va- äh, vastaan tyhjää. Tarkistamme, tarkistamme 77 muutosehdotuksen kohtalon. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 78 puolesta tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 79. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan 81 tarkistamme sen koneella. Se alkaa. Kaikki äänestäneet tästä päättyy. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdataosan kappaleet 6 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme nyt tämän kuuto, kuutosen äänestys alkaa siitä. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. No tarkistetaan sekin. Muutosehdotus seitsemän tarkistuksessa nyt. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjä. Sama enemmistö hyväksytty. Sitten numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä. No tarkistamme tämän kohdan 12, muutosesitys 12. Jos alkaa, päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää varmaankaan tui, mutta katsotaan varmuuden vuoksi. 13. äänestä alkaa. Päättyy. Hylätty. 14. Tässä 14, 15, 16 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jaha, ei vain numero 17 puolesta. Sitten 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ei eh, hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhdessä eh, nämä eh, viitteet yhdestä viiteen. Yhdestä viiteen. Kaikki puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten nämä muutokset viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, koko päätöslauselma muutetussa muodossa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 21 ääntä puolesta, ei kukaan vastusta, yksi tyhjä ääni. Kiitoksia tästä. Kiitokset teille siitä. Uts. This is the report on, on initiative report on the violation. Nyt siirrymme äänestyksessä eteenpäin. Seuraavaksi vuodossa, vuodossa maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen. Maria Hoipu on valmistelija. Maria, onko sinulla huomioita ennen äänestystä? Ei. Joten voimme käynnistää äänestyksen kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastus 8 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kahdeksan. Toinen osa äänestys on alkanut. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan kuitenkin. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11, sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää. Luulin, että hyväksyttiin. Tarkistetaan koneellisesti. vaikka 11 äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan, koska kyse on kompromissista. Kompromissi D-äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vastus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. 22 äänestys on alkanut. Koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 23. Miksi tuo on sulkeessa? Ai niin. puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. Suullinen 24. vastustaa kukaan? Ei. Äänestämme 24 suullisella tarkistuksella. Puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tuo 35 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ah, se hylättiin aivan oikein. Minä katselin ehkä väärään suuntaan tässä. Tosiaan, kaaret nousevat, niin minäkin näin paremmin. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Paristaan tämäkin. 37. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo toinen osa. Tarkistetaan 45. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Sitten 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo kompromissi I varmuuden vuoksi. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12.10 äänin. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä kaikki raukeavatkin täällä, joten seuraavaksi kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 63 koneellisesti äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan. Tyhjää. 65kin täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyy. Tarkistetaan 69. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Rätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa 73 äänestys on alkanut. päättynyt tasaäänin hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta tarkistaa 77 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 81 viimeinen tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, lausunto luonnos näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 14 puolesta ei vastaan ja kahdeksan tyhjää. Kiitokset valmistelijalle Maria Hoibuhille. Kiitos. Now we're voting on item. Siirrymme äänestämään esityslistan kohdasta 17 elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Valmistelijamme on Maria Onko Onkohan paikalla? Eipä näytä olevan, joten tästä ei liene mitään kerrottavaa, joten voimme aloittaa äänestyksen. Kyse on tosiaan lausunnosta agrivaliokunnalle. Tarsus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarstus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meidän tulee äänestää tarkistuksen 21 toisesta osasta puolesta. Toinen osa tarkistus 21. Löydättekö sen sieltä äänestyslistoistanne? Liittyy 3A uusi kappaleeseen. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 22, kun äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Taisi olla sama enemmistö, mutta varmistetaan se koneäänestyksellä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 24 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan ensimmäinen osa 24 äänestys on alkanut. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12.10. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi koneäänestyksellä, joka on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45, toinen osa. 45 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 50. Äänestys on alkanut. 50, 50. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tasa ääni jälleen. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joo, tarkistetaan. Luulin, että olittekin vastaan. Eli äänestys on alkanut 60. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan Tarkistetaan 63, kun äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan. 266 koneellisesti äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja nyt äh, lausunto näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 15 puolesta, ei vasta ääniä 7 tyhjää. Kiitokset valmistelijallemme. Thank you. That was the last vote, Tämä oli viimeinen äänestys, parhaat kollegat, kiitän teitä. Nyt meillä on yhteiskokous Inta-valiokunnan kanssa. Oi, anteeksi. Hetkinen, hetkinen kollegat. Nyt kiitämme Nikolaata, joka oli vain lyhyen aikaa valiokuntamme sihteeristössä. Hän siirtyy DRUA-valiokuntaan ja tämän jälkeen Washingtonin yhteystoimistoon, joten kiitokset äh, työstäsi valiokunnassamme. Uh, Kaikkea hyvää Washingtonissa. Ehkäpä Ruossa tai Washingtonissa tapaamme hänet jälleen. Nyt meillä on yhteiskokous Inta-valiokunnan kanssa. Kyse on valmis vaatealasta. Meillä on vierailijoita, viisi puhujaa, joten meidän täytyy kyllä nyt olla aika tarkkoja hajankäytön kanssa. Inta, kollegat ovat nyt tervetulleet saliin.